No niin, hyvät naiset ja herrat, tämä kokous menee niin kuin aina suoraan verkkoon. Meillä on yksi EPPn jäsen, varajäsen, joka on itse asiassa luopunut toimestaan, joten hänelle EPP pitää, pitää nimittää sijainen. Ja sitten kolmas Esityslistan kohta tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Tervetuloa herra Vesbergille, tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle ja kollega De Jongille. Herra Vesberg saa puheenvuoron tämän, tar- tämän erityiskertomuksen esittelemiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo voida esitellä tämä erityiskertomus EU-tason ratkaisusta pakolaiskriisin hotspot lähestymistapaa Maahanmuuttovirrat kasvoivat dramaattisesti vuosina 2015 ja 2016, joten tilintarkastustuomioistuin päätti tarkastella yhtä lenkkiä tässä maahanmuuttoketjussa, nimittäin hotspot-järjestelykeskuksia. Me arvioimme hotspot-lähestymistapan täytäntöönpanoa Italiassa ja Kreikassa aikakautena, jolloin tämä lähestymistapa ensiksi otettiin käyttöön, nimittäin toukokuusta 2015 kesän loppuun 2016. Me keskitymme kahteen kysymykseen. Ensinnäkin näitä hotspot-järjestelypaikkoja, esitimme kysymyksen, onko, olivatko ne otettu käyttöön tarpeeksi oikea-aikaisesti, oliko niitä koordinoitu hyvin ja valvottiinko niitä hyvin. Ja toiseksi tarkastelemme, olisiko hotspot-lähestymistapa tehokas maahanmuuttovirtojen hallinnoimisessa, maahanmuuttajien rekisteröimisessä ja heidän sormenjälkeensä ottamisessa. Hotspot ovat, hotspotit ovat tärkeä lenkki maahanmuuttovirtojen ketjussa Komissio, virastot ja jäsenvaltio, niin pitää kaikkien tehdä yhteistyötä ja selättää haasteet, jotta tämä lähestymistapa saadaan pantua täytäntöön. Jos tätä ei saavuteta, niin silloin koko EU-maahanmuuttojärjestelmä voisi romahtaa. Teimme työmme aikana selväksi, että hotspot-lähestymistapa on yksi erityinen järjestelmä, joka joka on osa suurempaa järjestelmää. Ja sitten taas tämä suurempi järjestelmä saattaa myös vaikuttaa sinällään näiden järjestelykeskusten toimintaan. On tärkeää muistaa, että me emme tarkastelleet kansallisia järjestelmiä, sisäisiä siirtoja ja palautuksia hotspot-lähestymistapa on meidän käsittääkseni tähän mennessä parantanut muuton hallinnointia. Hotspot, hotspotien järjestäminen tai perustaminen on kestänyt kauemmin kuin mitä oli suunniteltu, mutta tämä humanitaarinen katastrofihan syntyi melko nopeasti. Mutta me tulimme myös siihen johtopäätöksen, että enemmän on tehtävä, joten me olemme esittäneet viisi suositusta, joilla voidaan parantaa maahanmuuton hallinnointia. Ensimmäinen suositus koskee hotspottien kapasiteettia, infrastruktuuria pitää parantaa. Italian tapauksessa pitää lisätä kahdella järjestelykeskusten määrää alkuperäisestä äh, määrästä. Ja lisäksi me haluaisimme tehdä enemmän, jotta Ilman huoltajaa olevat alaikäiset saisivat parempaa kohtelua. Pitää tehdä enemmän, jotta heille tarjotaan riittäviä, riittävää suojaa ja jotta he pääsevät nopeasti maahanmuuttomenettelyiden alaisuuteen. Lisäksi me esitämme, että komissio äh, vaatisi lastensuojeluasiamiehen nimittämistä jokaisessa järjestelykeskuksessa. Me haluamme myös, että komissio vaatii, että kansallisia asiantuntijoita komen, lähetetään komennukselle tarpeeksi järjestelykeskuksiin. Ja lopuksi me suosittelemme, että komissio arvioi tämän lähestymistavan. Se on keskeistä, jotta voimme arvioida EUn täytäntöönpanoa maahanmuuton alueella. Kiitos. Kiitos tästä hyvin tärkeästä erityiskertomuksesta. Kumpi esittelijöistä haluaa aloittaa? Kollega Kinici ensiksi siis. Grazie, grazie presidente. Io desidero intanto... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi tiedotustuomioistuimen edustajaa kiittää raportin esittelystä. Tämä kertomus sisältää hyvin tärkeitä kysymyksiä, mitä tulee tähän hotspot-järjestelmään. Kiitos myös kollega De Jongille erinomaisesta yhteistyöstä työasiakirjan laatimisessa ja myös keskusteluissa. Me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä tämän tekstin parissa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus, jota juuri, josta juuri kuulimme, osoittaa sen, mitä kriittisiä kysymyksiä oli siinä, miten Eurooppa käsitteli niin sanottua pakolaiskriisiä. Euroopan unionin reaktio oli toisaalta tehoton, toisaalta tilanteeseen sopimaton. Ja päätyö on jäänyt jäsenmaille ensisijassa Italialle ja Kreikalle rahoituksellinen tuki ja tuki virastojen kautta, kuten EASO ja Frontex ja Europol, olivat riittämättömiä tämän tilanteen tästä tilanteesta selviytymiseen, kun paine kasvoi jatkuvasti, mikä johti siihen, että Kreikka joutui käyttämään valtaisasti taloudellisia resursseja ja henkilöstöä selviytyäkseen vastaanotosta. Inhimillisten resurssien ja taloudellisten resurssien ohessa kysymys oli todellakin valtaisista ponnisteluista. Muut maat eivät ole tehneet juuri mitään. Nämä kaksi maata ensisijassa jäivät oman onensa nojaan. Muto, maahanmuuton kansainvälinen, kansainvälinen järjestö puhui siitä, että 85 prosenttia maahanmuuttajista tuli Italiaan, Italiaan ja loput menivät eh, Kreikkaan. Nämä ovat ennätyslukuja. Olemme tekemisissä siis ennätyslukujen kanssa. Ja uskoakseni todellakin voidaan sanoa, että hotspot-järjestelmä kokonaisuudessaan toimi, mutta siitä huolimatta on todellakin kriittisiä kommentteja, joita on esitettävä, kuten myöskin tilantarkastustuomioistuimen edustaja juuri totesi. Olemme tekemisissä jatkuvan maahanmuuttajien tulon virran kanssa, ennen kaikkea rannikoilla Italiassa, Sisiliassa, samoin myös Kreikassa – ja minusta rahasto, joka vastaa pakolaisia maahanmuuttokysymyksistä, sitä, sen pitäisi saada parempi rahoitustilanne, jotta voitaisiin nopeammin reagoida toimintatarpeisiin. Kuitenkin me kokonaisuudessaan olemme sitä mieltä, että rahoitus täytyy osoittaa niille maille, jotka eturinnattamassa joutuvat toimimaan, jotta vastaanottoa voidaan kohentaa. Ei voi olla niin, että nämä menot rasittavat pelkästään kansallisia budjetteja. On myös todettava, että on ollut vaikeuksia hotspotien toiminnassa, mutta Italiassa 100 prosenttia maahantulijoista rekisteröidään asianmukaisesti. koska se on asia, jota on käsitelty ensisijaisena näissä hotspoteissa. On myös hyvä todeta, että alaikäisiä maahantulijoita käsitellään ensisijaisesti hotspoteissa. On myöskin eräs toinen ulottuvuus, johon halusimme tarttua, nimittäin ihmiskaupan vaara. Se koskee ennen kaikkea alaikäisiä, jotka erityisesti ovat suojelun tarpeessa. Heidän tapauksessaan riski on erityisen korkea. Ja tästä syystä ei pelkästään tarvitse tutkia tätä asiaa, vaan eh, Euroopan unionin täytyy myös tässä asiassa antaa tukea. On olemassa lainsäädännöllisiä välineitä. Europol ja Frontex työskentelevät sen parissa, että eh, ne antavat tukea kansallisille viranomaisille tämän rikoksen eh, torjunnassa, joka on todella hirvittävää. Mutta valitettavasti myös tähän liittyy vaikeuksia silloin, kun on kysymys siitä, että nämä virastot voisivat asettaa tarvittavat työntekijät myös näiden tehtävien hoitamiseen. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä kollegaiden Jongin kanssa. Olemme pyrkineet osoittamaan, että kokonaisuudessaan hotspot-järjestelmä toimii hyvin. Ja Italiassa tällä hetkellä tehdään työtä sen parissa, että parantaisin kokonaisuudessaan toimintapuitteita. Ja vaikka kokonaisuudessaan hotspot-järjestelmä toimii hyvin, on täysin selvää, että tämän asian parissa on edelleen tehtävä työtä. Joka tapauksessa haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja myötäesittelijäni De Jongia, joka on tehnyt hyvää työtä. Seuraavaksi kollega De Jong, olkaa hyvä. No Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Westerille tilintarkastustuomioistuimesta erityiskertomuksesta. On ollut ilo tehdä Könitsin kanssa yhteistyötä työasiakirjassa. Voin vain myötäillä sitä, mitä hän sanoi yhteistyöstä. Varmaankin meillä molemmilla oli pieni ongelma erityiskertomuksen kanssa. Tiedän, että tuomioistuin on samaa mieltä, että se on pikakuva prosessin osasta – Hotspotit tietysti ovat rekisteröintiä varten, sitä varten, että kirjataan turvapaikkahakemuksia, mutta oikeastaan ei voida nähdä niitä erillään muusta menettelytavasta, siis tutkinta, siis hakemuksen tutkinta syvällisesti myöskin silloin, kun ne hylätään. Ja sitten sen jälkeen turvapaikanhakijan palauttaminen. Se tarkoittaa, että jos ei koko ketju toimi, niin on kovin vaikea hotspottien olla elinkelpoisia, erityisesti kun puhutaan näistä tulijoiden määristä, joista nyt puhutaan, joita tulee Italiaan, mutta myöskin Kreikan tapauksessa olen kuullut raportteja, että luvut ovat jälleen kasvussa. Ainakin näin Kreikan kollega minulle kertoi. Eli jos ketju ei toimi, niin lopulta sitten hotspotit eivät voi olla ratkaisu äh, ainoastaan. Ja erityiskertomuksessa oli vähän tämä ongelma, kun olisi halunnut nähdä koko kuvan. Ja jos tarkastellaan sisäisiä siirtoja, niin tiedämme, että sisäisiä siirtoja ei tapahdu niin kuin suunniteltiin. Joitakin äh, on tehty, mutta ei siinä määrin kuin mistä oli sovittu aiemmin. Ja siitä tulee tietysti tietty pullonkaula. Sama palauttamisten kanssa on ollut kovin vaikea saada tehokasta palauttamispolitiikkaa aikaan Euroopan tasolla. Tietysti on pyrkimyksiä kolmansien maiden kanssa, jotta ne hyväksyisivät kansalaisensa takaisin, kun täytyy palata alkuperämaahan. Mutta se ei ole tehokas järjestelmä tällä hetkellä. Joten mielestäni sen lisäksi, mitä herra Kanitsi jo sanoi, löydöstämme yksityiskohdista, niin on tarve myös siihen, että jossain vaiheessa olisi jatkotoimia, seuranta ja tiedän, että tilintarkastustuomioistuin sitä harkitsee. Erityiskertomuksillahan on jatkotoimensa. Mutta seurannassa olisi hyvin mielenkiintoista ja myöskin tärkeää ottaa koko ketju huomioon. Sekä kun ajatellaan tutkintaa turvapaikkahakemuksille ja sitten palauttamisissa, jos tarpeen. Tämän lisäyksen myötä äh, voin olla samaa mieltä lopusta kaikesta, mitä herra Kanitsio sanoi. Tärkeät osat, lapset ovat tärkeä asia, ne tilintarkastetuminoista otti esille, mutta myöskin se, että jos lennätetään sinne asiantuntijoita ja takaisin, ei se oikeastaan auta, tarvitaan tietty pysyvä läsnäolo niin, että asiantuntijoita on muistista jäsenvaltiosta paikalla ja auttavat siellä. Ja Tietysti tilintarkastustuomieskin näin ajattelee. Ja nyt varmasti eh, kollegalta tulee kysymyksiä mielelläni vastaan. Ja, besten dank. Ich möchte... Kiitos paljon. Haluaisin sanoa, että minä olin oikeastaan pettynyt tähän erityiskertomukseen. Se on erityiskertomus, ei siis täydellinen tarkastus. Siinä oikeastaan on vaan kuvallaan turvapaikkamenettelyjä, eli ollaan katsottu, miten turvapaikkamenettely toiminut, mutta se, joka haluaa tietää, mitä näille varoille tapahtuu, kuka ne saa ja mitä varten ja onko tämä oikeasuhtaista, niin ei oikeastaan löydä tietoja tästä kertomuksesta. Tämä kertomus ei siis anna näitä tietoja eikä voi antaa näitä tietoja. Herra Vesper varmasti tähän ottaa vielä kantaa, miksi on siis kyse oikeastaan tällaista vain kuvauksesta Nimittäin siinä käsitellään myös kysymystä asiantuntijoiden komennuksen kestosta. Olisi tärkeää tietää, ovatko, koskevatko nämä ongelmat tiettyjen maiden asiantuntija ennen kaikkea, eli jotta voisimme siis puuttua kohdentusti asiaan. No siihen on jos herra Vesberg voisi tähän ehkä vastata. Seuraavaksi kollega Schmidt. Niin, näin asian samalla tavoin kuin puheenjohtajakin. Kun ensimmäisen kerran luin tämän kertomuksen, odotin, että olisi tullut jotakin, mihin olisi voinut tarttua kiinni. Se kesti kovin pitkään. Ensimmäiset 20 sivua olivat kuvailevia. Tosiasia on, että minäkin olen seurannan puolesta, mutta minusta olisi tärkeää, että olisi tapahtuisi tällaista seuraavaa valvontaa, koska tämä on aihe, joka jatkuvasti muuttuu suuremmaksi ja vaikeammaksi meille kaikille. Kertomuksessa todetaan sen lisäksi, mistä kollegat jo puhuivat, siis että se, että mitä Italia ja Kreikka ovat tehneet, sille pitää antaa tunnustusta, osoittaa kunnioitusta, mutta mitä EU on tässä yhteydessä tehnyt, on jotakin, missä on voimakkaasti parantamisen varaa. Tarvitaan rahoitusta, ei, ei pelkästään vapauteta rahoja, odotetaan, että Kreikka ja Italia sitten kokoavat oman osuutensa rahoituksesta, mihin ne eivät pysty, ja silloin rahat jäävät makaamaan, ei tapahdu mitään rahat vedetään sitten takaisin, vain ne rahat, jotka pystytään jotenkin käyttämään nyt rahoituksen yhteisrahoituksen puitteissa, ne käytetään. On siis todellakin liian vähän myöskin tiedonvaihtoa. Sekin on asia kansallisvaltioiden ja EUn välillä. Joku ei halua paljastaa jotakin, joku taas e- e- e- pitää tätä aihetta vaikeana. Nämä ovat todellakin hyvin käyttökelvottomia aikajoin, nämä tiedot, eli pitäisi valvoa, katsoa, mikä sujuu hyvin, mikä sujuu huonosti, mitä voidaan parantaa, mitä täytyy parantaa. Koska aivan liian helposti unohdetaan, että kysymys on ihmisistä. Ja pitää todellakin pyrkiä toimimaan kunnolla asiassa. Olen myös samaa mieltä kuin kollega, että EU reagoi tilanteeseen niin, että se reagoi vastannut tilannetta. Ja mitä tulee myöskin henkilöstökysymyksiin, joista puhuttiin, täällä todettiin, että kuuden, kuukauden, kuuden viikon jälkeen henkilöstö, kun opinnot toimimaan asioissa, niin se lähtee pois, tulee taas uutta ja ottaa hyvin mutkikkaita hakumenettelyjä. Jos tässä yhteydessä, silloin kun on kysymys yksi suurimmista ongelmista, joiden kanssa EU joutuu kamppailemaan, jos tässä yhteydessä ei onnistu vähentämään byrokratiaa, voimme unohtaa koko asian. Koko maailma, kaikki ihmiset, valitsijat, katsovat, miten Eurooppa käsittelee tätä aihetta, emmekä me toimi asianmukaisesti. Siksi olen sitä mieltä, päinvastoin kuin mitä olen kuullut, että kertomus ei minusta ollut hyvä, se kuvailee aivan liikaa. Minä oikeastaan ymmärrän, mihin suuntaan tällä kertomuksella halutaan mennä. Kerrotaan, miten asiat tapahtuvat, mutta pitäisi esimerkiksi katsoa eh, sitä, miten toimitaan yksin tulleiden alaikäisten kanssa, mihin heidät majoitetaan, niin heitä voidaan, heitä heitä majoittaa yhdessä aikuisten kanssa kaikkien asiantuntijoiden mukaan, kaikkien virastojen mukaan, kaikkien työntekijän mukaanhan. Tämä on asia, joka vaatii paljon ammattitaitoa, mutta tätä ei tapahdu. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää pikaisesti saada tietää, miten eri suosituksia on pantu toimeen, koska ei voi olla niin, että kuten monien muiden erityiskertomusten tapauksessa on ollut, että annetaan suosituksia ja sitten sanotaan, että joo, otan nämä huomioon ja vuosiin, vuosikymmeneen ei tapahdu yhtään mitään. Vielä kerran. Minusta on todella pikaista toiminnan tarvetta. On loputtava sen, että nyt pelataan tätä peliä, jossa puhutaan läheisyysperiaatteen mukaisesti, että tämä kuuluu kansalliseen piiriin, tämä kuuluu EUlle hotspotien kautta sit pitää tapahtua tämän pakolaisten eteenpäin on muualle. Pitää katsoa se, mikä on muiden jäsenvaltioiden vastaanotto halutaan haluttomuus ottaa sekin huomioon. Näiden hotspotien tapauksessa on tarvetta toimintaan pikaisesti. Ja jos EU-virastojen ja eri toimintavaltuuksien ja kapasiteetin kanssa pystyt ohjaamaan tätä, niin se on todella vaikeaa. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Labajova. Well, Kiitos. Täytyy sanoa, että lukuja puuttuu. Eli näin asian samoin kuin te. Olisi ollut konkreettisia kysymyksiä jostakin kuuluista, kun minusta näyttää oudolta, että emme pysty saamaan konkreettisia numeroita. Jo viime vuonna, kun oli Avrapomulus komission jäsenen kanssa kuulemistilaisuus lähetimme kirjallisia kysymyksiä ja kysyimme todellisista kustannuksista, joita maksetaan turvapaikanhakijoista maakohtaisesti. Mielenkiintoinen vastaus, ja siteeraan sitä, siis on mahdotonta tai vaikeaa antaa maakohtaisia tietoja, koska maahanmuuttomäärien hallintaan liittyy niin paljon eri toimia. Haluaisin vain kysyä komissiolta, ehkäpä myös tilintarkastustuomioistuimen mielipidettä, että mitä on tähän mennessä tehty tilanteen parantamiseksi, koska minusta näyttää, että ei ole normaalia, että emme pysty kertomaan kustannuksia, emmekä saa selville niitä. Miten voimme mitata tämän hotspot tasolla. Onko tilanne parantunut jollain tavalla viime vuodesta vai ei? Toinen kysymykseni koskee palauttamispolitiikan kustannuksia. Arvostaisin todella, jos saisimme siitä tietoja, koska tässä jäsenvaltiot millään auttavat palauttamispolitiikassa. Haluavat antaa myös ihan konkreettista taloudellista apua, mutta onko palauttamisen kustannuksia meillä tiedossa? Tiedämmekö, miten paljon siitä maksetaan? Sehän on tärkeä osa sitä. Viimeinen kysymykseni. Se saattaisi olla Katarina Kinicin erikoisala, kun hän tietää paljon lapsista. Miten tämä nyt sanotaan englanniksi? Siis nämä äh, yksin matkustavat, ilman huoltajaa olevat alaikäiset. Siis onko kustannuksissa eroa aikuisten maahanmuuttajien miten se sanottiin, niin, ilmahuoltajaa tulevien alaikäisten välillä. Onko siinä eroja kustannuksissa? Koska ehkä näiden nuorten hoivaa halutaan parantaa, eli mikä on kustannus. Ja sitten mutkikas kysymys ikään liittyen. Henkilökohtaisesti olen tutustunut tapauksiin, Siis kun Italiassa 18 ei ole aina 18 tai ikä ei ole 18, niin siis jos otetaan mukaan kaikki, jotka ovat suunnilleen 22, niin se muuttaa kustannuksia. Eli mikä on kustannusten muutos tässä mielessä? Kiitos. Kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tullut, joten antaisin mielelläni nyt puheenvuoron Euroopan komissiolle. Rova Inaihin, totesi äänsin tämän oikein HUUn pääosastolta. Ehkä komissiokin voi vastata tiettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Many thanks for... Kiitos näistä kysymyksistä ja tästä erityiskertomuksesta, joka komission mielestä tukee komission näkökantaa komissio on yrittänyt antaa lisätukea Italialle ja Kreikalle, jotta hotspot-järjestelykeskuksissa ollaan voitu parantaa tilannetta ja jotta ollaan voitu panna täytäntöön paremmin hotspot-lähestymistapaa. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta vielä. Me olemme ottaneet huomioon kaikki suositukset ja olemme olleet sitä mieltä, että komissio ja virastot – jatkavat edelleen jäsenvaltioiden tukemista. Mitä tulee suositukseen numero yksi, komissio on jo nyt laatimassa etenemissuunnitelmaa, jotta voitaisiin täyttää tämän suosituksen vaatimukset sekä Italian että Kreikan kohdalla. Kreikan tapauksessa voimme sanoa myös, että yhteinen toimintasuunnitelma, joka allekirjoitettiin komission ja Kreikan viranomaisten välillä sisältää jo säännöksiä, joiden avulla yritetään parantaa Kreikan saarten vastaanottokeskusten kapasiteettia, jotta voidaan parantaa menettelyä niin, että palautukset toimisivat paremmin. Italian kohdalla komissio kannustaa Italian viranomaisia parantamaan järjestelykeskusten kapasiteettia komissio on valmis tukemaan Italian viranomaisia edelleen tässä asiassa. Vailla huoltajaa olevista alaikäisistä seuraavaksi ne, he ovat todellinen huolenaihe kaikille toimielimille ja myös komissiolle ja virastoille. Komissio auttaa kansallisia viranomaisia parantamaan vailla huoltaja olevien alaikäisten tilannetta, kun he ovat järjestelykeskuksessa. Me yritämme siis kouluttaa henkilökuntaa ja nimittää lastensuojeluasiamiehiä myös järjestelykeskuksessa. Sama pätee asiantuntijoiden käyttöön virastoissa. Komissio yhdessä virastojen kanssa ponnistelee ennakoidakseen tulevia tarpeita, joita virastoilla saattaisi olla ohjelmoinnissaan, jotta voitaisiin parantaa edelleen asiantuntijoiden työtä paikan päällä oikea-aikaisesti silloin, kun sitä tarvitaan. Virastot harkitsevat myös sellaisia operaatioita, joissa voitaisiin käyttää asiantuntijoita paikan päällä, jotka tukisivat suoraan jäsenvaltioita. Suosituksesta neljä seuraavaksi. Kreikan järjestelykeskusten vakiotoimintatavat, joita, jotka olivat huolenaihe tilintarkastustuomioistuimella. Olemme edenneet asiassa hyvin ja Yksi asiakirja on melkein saatu valmiiksi. Se hyväksytään pian. Suostuksesta viisi seuraavaksi nimittäin EUn alueellisesta toimintayksiköistä. Tilintarkastusomioistuin on sanonut, että tarvitaan enemmän selvyyttä niiden roolista ennen kaikkea Kreikassa komissio voi sanoa, että Kreikassa toimintayksikköjen mandaattia on jo selvennetty, selkeytetty ja olemme myös neuvottelemassa Italian hallituksen kanssa. Komissio ja virastot yhdessä ponnistelevat huomattavasti, jotta voisivat täyttää tämän tilintarkastusuomioistuimen suostuksen vaatimukset mahdollisimman pian. Komissio aikoo edelleen rohkaista kumpaakin jäsenvaltiota nimittämään yhteyshenkilön kansallistasolla jokaisessa järjestelykeskuksessa. Seuraavaksi sitten vielä suosituksesta numero viisi. Tämä aikaisemmin koski siis suositusta neljä. Tilintarkastusuomistuin ehdottaa suosituksessa viisi, että voitaisiin tunnistaa mahdollisia oikeudellisia ja toiminnallisia puutteita ja voitaisiin parantaa lähestymis, hotspot-lähestymistavan oikeudellisia puitteita. Komissio on ottanut ensimmäiset askeleet arvioidakseen täysimääräisesti hotspot-lähestymistavan täytäntöönpanon sekä Italiassa että Kreikassa. Toivon, että tämä osoittaa, että me otamme tilintarkastustuomioistuimen suositukset vakavasti erityiskertomuksen julkaisemisesta lähtien olemme jo ryhtyneet kaikkien suositusten täytäntöön panemiseen, jotta voisimme sekä tilintarkastustuomioistuimelle että tälle valiokunnalle esittää mahdollisimman pian valmiit toimenpiteet. Emme välttämättä pääse loppuun asti tämän vuoden loppuun mennessä, mutta vuonna 2018 komissio aikoo kyllä saada kaikki nämä suositukset pantua täytäntöön. Seuraavaksi kysymyksistä, joita esitettiin varojen seurannasta ja täytäntöönpanosta komission jäsen Avramopoulos sanoi viime vuonna, että tällä hetkellä kun valiokunta on pyytänyt häneltä tietoja, niin tällä hetkellä komissio ei ole vielä saanut jäsenvaltioilta näitä tietoja. Tässä on niin kyse jaetusta hallinnoinnista. Menettelyhän johti siihen, että nimettiin vastaava viranomainen jäsenvaltiossa ja AMIFin oikeusperusta, AMIFin ja ISFn oikeusperustan perusta otettiin käyttöön hieman myöhemmin, ja tämä liittyi siis myös tarkastusviranomaisiin, jotka valvovat näitä vira- varoja. Eli komission jäsen Afromopouloksen tulemista tähän valiokuntaan komissio on tähän mennessä saanut hyvin vähän vain tietoja, joihin olisi voitu perustaa tällainen arviointi. Maaliskuussa 2017 saimme vuoden 2016 tiedot ja vuoden 2016 tilien päättämisestä tehdään päätös sen perusteella siis, mitä jäsenvaltiot esittävät. Kansalliset tarkastusviranomaisethan esittävät meille tieto, tiedot myös näistä tilintarkastuksista. Eli teidän kysymyksistänne vielä todelliset kustannukset per maahanmuuttaja. Minulla ei tällä hetkellä ole vastausta tähän kysymykseen. Komissio yrittää analysoida jäsenvaltioiden antamat tiedot, jotta saadaan analysoitua todelliset kustannukset per maahanmuuttaja, eli palaamme asiaan mahdollisimman nopeasti. Palautuspolitiikan kustannukset sitten taas, valitettavasti tähän pätee sama vastaus, sillä meidän on katsottava niitä tietoja, joita jäsenvaltiot ovat antaneet, jotta voimme nähdä, mikä tilanne on. Ja tällä hetkellä emme voi tätä vastausta antaa puuttuvien tietojen takia. Ja sitten täällä esitettiin kysty, kysymys, onko eroa kustannuksissa aikuismaahanmuuttajan ja alaikäisen maahanmuuttajan välillä. On selvää, että ero on olemassa, e, sillä alaikäisten maahanmuuttajien kohdalla tarvitaan erityisponnisteluita jäsenvaltioissa ja virastoissa, jotta voidaan huolehtia alaikäisestä oikealla tavalla. käytetyt varat ovat siis mittavampia, sillä palveluita annetaan myös enemmän. Ja muista kysymyksistä tällä hetkellä en ole sitä mieltä, että komissio voisi tällä hetkellä antaa tarkempia tietoja näiden kahden eri kategorian kustannuksista. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos en, niin olkaa hyvät ja kertokaa siitä. Also der, ja, zu dem, zu dem Bericht, der hinter unser... Niin tämä erityiskertomus oli meille pettymys ja nämä vastaukset ovat samoin meille pettymys. Komission jäsen Avramopoulos oli valiokuntakokouksessa vastuuvapausmenettelyiden yhteydessä tai tulee tänne vielä uudelleenkin, niin varmasti silloin palaamme asiaan. Haluaisin palata suostuksen numero kaksi, nimittäin valhuoltaja olevat alaikäiset. Onko nyt jokaisessa järjestelykeskuksessa lastensuojeluasiamies vai ei? En pystynyt tätä kuulemaan vastauksestanne, joten haluaisin esittää tämän kysymyksen vielä uudelleen. appointment. Äh, niin Italian kohdalla lastensuojeluvaltuutetun nimittäminen näille vailla huoltaja oleville alaikäisille on melkein saatu valmiiksi italialaisissa virastoissa, joten Tämä liittyy näihin toimiin, jotka komissio aloitti erityiskertomuksen julkaisemisen jälkeen jotta voimme saada ratkaisun tilanteeseen Italiassa. Ja Kreikan kohdalla lasten suojeluvaltuutettu on jo saatu nimitettyä. Kreikan viranomaiset ovat sellaisen nimittäneet. Genau, wenn Sie jetzt sagen, Dankeschön fast alle, was darf man sich darunter feststellen? Niin mitä tällä pitäisi nyt sitten ymmärtää? Siis onko kyse melkein kaikista järjestelykeskuksista vai kaikista? Uh, Tämä tarkoittaa siis sitä, että me odotamme, että Italian viranomaiset nimittävät lastensuojeluvaltuutetun seuraavan kuukauden kuluessa. Dann nächsten Monat, ich gehe davon aus. Eli kuukauden kuluessa, toivottavasti tässä on kyse espanjalaisesta manjanasta, vaan todelle siitä, että kuukauden kuluessa nimetetään. Kollega Kinichi, hänen omassa vaalipiirissään on järjestelykeskuksia, varmasti hän voi kesätauon jälkeen kertoa, onko tämä todella hoidettu kuukauden kuluessa vai ei. Eli me todella aiomme seurata tätä kysymystä tarkkaan. Tämä on aihe, joka on poliittisesti myös tärkeää, joten olisimme kiitollisia tiedoista. Eli me selvitämme tämän asian vielä myöhemmin. Nyt tilintarkastustuomioistuimen herra Vesberg voisi vielä pitää loppupuheenvuoron. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn antamaan omat vastaukseni siihen, mitä on noussut keskustelussa esille tähän mennessä. Aloittaisin tämän tarkastuksen laajuudella. Meitä on arvosteltu tuomioistuimessa näiden kuuden vuoden aikana siitä, että olemme tulleet myöhässä kertomuksinemme ja että se on merkinnyt sitä, että kun me olemme tehneet kertomuksen tarkastuksesta, poliittinen merkitys asiassa on jo menneisyyttä. Tämä on sellaista arvostelua, jota me olemme kuulleet. Meillä on myös sellainen vaikutelma, joka on syntynyt joka on nostettu sille useassa yhteyksissä, tämä on myöskin parlamentin tämä arvostelu. Olemme pyrkineet tekemään nopeammin näitä tarkastuksia ja hiukan kapea-alaisempia niin, että ne voitaisiin toteuttaa nopeammin. Me pyrimme se keskittymään siihen, mikä on todellinen eh, asian relevanssi. Kun päätimme tästä 2015, näimme, että oli tulossa jotakin, mikä oli kehittymässä humanitaariseksi katastrofiksi, joka koski sitä, miten Eurooppa, Euroopan unionin jäsenvaltiot selviytyvät pakolaiskysymyksestä. Siis siksi keskitymme tähän hotspot-lähestymistapaan. Tämä siis vuonna 2015. Se oli tuolloin olennaisin kysymys. Osa tätä päätöstä oli, että on tarkasteltava pakolaisten käsittelykysymystä ketjuna, kuten täällä mainittiin. Ja tuo ketju li- lähtee liikkeelle tehokkaalla hallinnolla niin, että pystytään identifioimaan, rekisteröimään maahanmuuttajat ja ottamaan heiltä sorminjäljet. Ilman tätä mitään ei tapahdu. Yksikään maa ei hyväksy ainoatakaan, ainoankaan maahanmuuttajan uudelleen sijoittamista ilman tätä osaketjusta. Siksi keskitymme tähän. Ja meidän vastauksemme ovat olleet selkeitä. Hotspotit ovat auttaneet tilanteen ratkaisemisessa, joka olisi voinut ajautua täys, ristäytyä täysin käsistä. Tämä on ensimmäinen eh, lenkki tässä ketjussa, joka siis on rekisteröity ja tämä on hyvä. Me suuri ongelma on, että kun tämä oli aika nopea tarkastus, saatoimme nähdä jo, että emme tulisi saamaan täysiä tietoja rahoituksesta, kuten komissio jo osoitti. Se on ollut saatavilla osittain tämän vuoden maaliskuusta, ja silloin me olimme tehneet, saattaneet työmme päätökseen. Joten meillä ei ollut mahdollisuutta, oli mahdotonta tehdä varsinaista tilintarkastusta näiltä osin tässä asiassa. Se olisi tietysti ollut mahdollista tehdä myöhemmässä vaiheessa, ja ajatellen muita tarkastuksia, jotka ovat liittyneet muuhun osaan tätä ketjua, josta olemme puhuneet, minä voisin todeta, että kun me aloitimme, kun me teimme tämän tarkastuksen, ei ollut tietoa rahoituksesta Italia, Kreikan osalta ja Italia ei ollut vielä edes pyytänyt rahoitusta siinä vaiheessa, joten sitä ei voitu edes tarkastaa. Joten minusta tämä on aika tärkeää tietää, kun keskustellaan asiasta, miksi me valitsimme näin kapean alan ajatellen sitä, mikä oli olennaista, ja uskoimme, että pystyimme tekemään suosituksia, joita saatettiin panna toimeen nopeasti käynnissä olevassa prosessissa, joka liittyy tähän hotspot-lähestymistapaan, ja minusta tämä oli hyvä päätös. Kuten äskettäinen kehitys on osoittanut, on tarvetta lisää hotspoteille, kuten olemme maininneet kertomuksessa. Yksi asia, jonka olemme havainneet todellakin, on se, että kun me teimme tarkastuksen ei ollut mitään lastensuojeluvaltuutettuja paikan päällä. Nyt meillä on tieto komissiolta, että tähän asiaan on löydetty ratkaisu. Mutta tämä on yksi asia, johon me halusimme, jossa me teimme suosituksia, johon halusimme aiemmin jo viitata, ja uskon, että meidän kertomuksemme on auttanut komissiota käynnissä olevassa työssä tehdä tilanteesta parempi. Ja, herzlichen Dank. Kiitos paljon. Ymmärrän kyllä, että aina on se ongelma, että haluatte tehdä ajankohtaisen kertomuksen, joka on relevantti enemmän kuin tällaisen menneisyyteen viittaavan kertomuksen. Kyllä ymmärrät tämän jännitteen, mutta milloin sitten voitaisiin tämä seurantatarkastus tehdä? Milloin, mihin asti sellainen olisi saatavilla sitten? As has been pointed... Kuten täällä jo on todettu, kaikki erityiskertomukset ovat, että kaikkien, niin kaikki niin liittyy seurantakertomuksia, ja tämä tapahtuisi kolmen vuoden sisällä. Tässä tapauksessa voin sanoa, että minä tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä näen, että on välttämätöntä tehdä lisätarkastuksia, ei pelkästään seurantaa, vaan lisätarkastuksia. tarkastuksia tässä prosessissa on muita lenkkejä, joita on syytä tarkastaa. Yksi niistä on nimenomaan sisäiset siirrot. Ja on syytä aloittaa tämä uusi tarkastus tässä asiassa. En tiedä, milloin se tapahtuisi. Minun tehtäväni päättyy, toimikauteni päättyy ensimmäinen maaliskuuta. En tule olemaan siitä vastuussa varmaankaan, mutta kun me teemme työohjelmaa ensi vuodelle, tulen toteamaan, että tämä on asia, joka olisi olennainen prioriteetti tuomioistuimelle käsitellä hyvin pikaisesti. Kiitos paljon. Esittelijät saavat vielä loppupuheenvuoron. Ensiksi kollega Kinichi. Si, grazie presidente. Bene, io... Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos todellakin kovasti näistä puheenvuoroista ja panoksesta keskusteluun. Epäilemättä olette ottaneet esille tarkastuksen keskeisimmät asiat. Olen iloinen, että tilintarkastustuomioistuimen edustaja otti esille ajatuksen uusista tarkastuksista, jos otettaisiin nämä rahoitusnäkökohdat tarkemmin huomioon, koska kustannuksia täytyy tarkastella syvällisemmin. Ja kuten äsken komission edustaja vahvisti, niin Italian osalta erityisesti tämä pätee. Täytyy ponnistella kovasti, jotta voidaan seurata suositusten toteutumista, ja ponnistuksiahan on paljon ilman huoltajaa tulevien alaikäisten osalta. Ilmeisesti lastensuojelu asiamiehiä on paikalla. Heidän tilannettaan seuraamassa. Tiedämme, että teitä ovat alaikäiset kovasti. Itsekin olen tehnyt työtä tämän asian parissa jo pitkän aikaa. Tietysti myös kustannuserot täytyy pitää mielessä. Ja sen pitäisi tulla esille myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa. Kuten jo painotettiin, niin alaikäiset tarvitsevat paremman suojatason, enemmän palveluja ja turvaa täytyy tarjota heille. Psykologinen tuki on tärkeää ja tietysti myös terveydenhoitopalvelut. Sitä, näitä palveluja täytyy sopeuttaa enemmän alaikäisille kuin aikuisille. Nyt on puhuttu tästä ikärajasta, joka on 18. Omassa maassani suojaa tarjotaan 18-vuotiaaksi asti alaikäiselle. Sen jälkeen täytyy huolehtia siitä, että suojeleminen ei äh, pysähdy tähän 18. Kollega viittasi tällaisen rikoslakiin, Alaikäisten eh, kohtelua voidaan jatkaa alaikäisenä vuoteen 25-vuotiaaksi eh, asti. Yhtäkkiä ei voida unohtaa alaikäistä, joka on saanut psykologista ja aineellista tukea. Jos heidät hylätään, kun täyttävät 18, niin tulee tilanteita, joissa on suuria riskejä. Jos joku täyttää 18, niin ei siinä pitäisi olla eroa tuen ja suojan tarjoamisessa. Halusin vain äh, selvittää tätä 18 vuoden ikäkysymystä, kynnystä, kynnystä että suojelu ei katkea siihen, kun 18 vuotta täyttää. No kuten sanoin aiemmin, kustannuksia täytyy pitää silmällä tarkasti, kun nämä rahoitusponnistukset ovat niin valtavia kaikkialla Italiassa ja muuallakin. No lopuksi nyt käsittelyn kohteena oleva raportti on siis vain pikakuva. menettelytavasta, kuten herra de Jong painotti. Menettelytavassa on myös muita vaiheita, kuten uudelleen sijoitus ja niin edelleen. Kiitos kaikista ponnistuksista vielä kerran ja keskustelusta myös. Kiitos. Seuraavaksi kollega De Jong, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että kun laadimme tämän työasiakirjan, yritimme ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen rajoitukset, joista täälläkin on ollut puhetta. Samalla voi nähdä myös asiakirjamme suosituksesta, että olemme hyvin tietoisia näistä rajoituksista siinä mielessä, että on hyvin tärkeää vielä tehdä seuranta. Olen myös samaa mieltä sitä, siitä, että taloudellista tarkastusta varten me tarvitsemme tällaisen top-prioriteetin ja kustannukset ovat tärkeitä. Ne puuttuivat tästä siinä mielessä, että tässä oli kyse erilaisesta erityiskertomuksesta verrattuna muihin tarkastuksiin. On olemassa varojen tarkastusta, joka sinällään tässä ei nyt ollut mahdollista. Ja kyllähän tietyllä tällä valiokunnalla on tietty tehtävä myös komission vastuuvapauden myöntämisen kanssa. Tehän sanoitte, että voimme tavata komission jäsen Avramo Pouloksen, sillä hän on jo ajankohtakin, mutta kun kuuntelin nyt tätä keskustelua, mietin vain, olisiko hyvä, jos varapuhe, varapuheenjohtaja Timmermans olisi myös paikalla. Hän on aina hyvin aktiivinen, kun aiheet muuttuvat vakaviksi ja tässä valiokunnassa on kyse usein vakavista aiheista siinä mielessä, että meillä puuttuu tässä nyt taloudellisia tietoja, sillä komissiolla on vain puutteellisia tietoja, se odottaa lisätietoja ja meiltä puuttuu tämä kokonaiskuva, joten meillä olisi kyllä hyvät perusteet ottaa tämä nyt vakavasti. Ja sitten valvonnasta. Täällä puhuttiin kustannuksista per maahanmuuttaja. No minulla on hieman epäilyksiä. Kyllä nämä kustannukset koostuvat monista eri tekijöistä, esimerkiksi kotouttaminen, mahdollinen rikollisuus. Me haluamme tietysti tietää, mikä on jokaisen prosessi askeleen kustannus. Joten jos puhutaan kustannuksista per maahanmuuttaja, niin voitaisiin puhua kustannuksista vastaanottokeskuksessa, turvapaikkamenettelyssä, mikä on palauttamisen kustannus esimerkiksi. Eli mielestäni silloin pitäisi katsoa kustannuksia kohdennetummin. Viimeiseksi vielä yksi huomio. Palauttamisen kustannus saattaa olla valtava, mutta ei pidä unohtaa, että kun katsotaan tätä koko ketjua, niin se on aivan yhtä tärkeä askel kuin pakolaisten vastaanottaminen, sillä julkinen tuki suurien va- turvapaikkahakijoiden pakolaisten määrän vastaanottamiselle on riippuvainen myös palautusmenettelyiden tehokkuudesta. Italiassa nähdään tällä hetkellä paljon laittomia maahanmuuttajia, jotka jäävät Italiaan, sillä palautusmenettelyt eivät ole tehokkaita. Joten minulle Laittomien maahanmuuttajien kustannukset eivät olisi niin tärkeitä, eikä välttämättä myöskään palauttamismenettelyiden kustannukset, ei vaan palautusmenettelyjen tehokkuus olisi mielestäni tässä ensisijaista. Tässä kaikki minulta. Kiitos. Kiitos. Näin saimme tämän esityslistan kohdan käsiteltyä. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle näistä kommenteista. Seuraavaksi esityslistan kohta neljä, lausunto, jonka esittelee kollega Flanagan. Kyse on biopohjaisten teollisuusalojen yhteisyrityksen perustamisesta. Kollega Flanagan saa heti puheenvuoron esitelläkseen tämän lausunnon. Thank you very much. Um, uh, the bio-based industries joint under... Kiitos. Biopohjaisten teollisuusalojen yhteisyritys liittyy yhteisen aloitteeseen biopohjaisista yksityisen ja julkisen kumppanuuksista. Komissio edustaa siellä toisaalta ja toisaalta bioperusteisen teollisuuden yhtymä. 957 miljoonaa ja sitten kolme kertaa enemmän tulisi siltä toiselta kumppanilta. Ongelma on tullut esiin siinä, että yksittäiset yhtiöt BCIssä ovat vastahakoisia. Tämä on ymmärrettävä antaa osuutensa yhteiseen rahastoon yleiseen ohjelmaan, kun osuus voi päätyä siihen, että teollisuusalan kilpailijat saisivat tukea sieltä. Kuitenkin osallistuiset yksittäisiin osiin ohjelmasta, jolla hän on erityisintressi. Ja nykyisessä lainsäädännössä ei ole mekanismia, joka sallisi tämän. Tässä vain tämä epänormaali tila oikeastaan Minun kantani olisi tukea komissiota tässä asiassa. Ums Wort gebeten hatte Kollege Kollega Poshi on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Flanagan Herra Flanagan selitti rahoitukselliset mekanismit, jotka liittyvät pic -hen. Minä olin eh, teollisuusvaliokunnassa esittelijänä asiassa ja kuulin lukuisia kommentteja eri osapuolilta – ja kuten äh, lausunnonlaatija tuli samaan johtopäätökseen, että tämä olisi paras ratkaisu valitsevaan ongelmaan. Jos mietintö menee täysin lävitse, jos neuvosto hyväksyy muutokset, silloin rahoituksellinen, rahoituksellinen rahoitusosu muuttuu äh, eri tavalla, joten äh, yksityissektorin pitää maksaa myöskin tästä ohjelman tasolla. Tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä. He ovat maksaneet yhden miljoonan 182. Jos tämä äh, menee lävitse, silloin olen tämän hyväksynnän äh, hyväksytään valmis suosimaan sitä, mutta meidän pitää katsoa, miten nämä yritykset toimivat. Meidän pitää ottaa huomioon se, äh, kun ajattelemme vastuuvapautta, muutokset rahoitussäännöissä kohti projektitasoa myöskin riippuvat yrityksistä siitä, että ne täyttävät sataprosenttisesti omat sitoumuksensa. Meidän valikuntamme on ensimmäinen, jonka on tarkistettava se, että nämä ovat johtaneet myöskin muutokseen käytöksessä yksityisissä yrityksissä, tässä yhteisyrityksissä. Seuraavaksi varjoesittelijä Heis, olkaa hyvä. Eh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijä herra Flanaganin kanssa yleisestä lähestymistavasta on aivan oikein tehdä näin. Ja on totta, että uusi rahoitusmalli, jota nyt komissio ehdottaa, sitä pitäisi siis tukea ennen kaikkea, koska tästä saadaan lisää potentiaalia yrityksille osallistua, sillä he näkevät tässä hyötyä ja näin saataisiin lisää rahoitusta Aikaisemmin yritykset eivät nähneet tässä yhteisyrityksessä hyötyä ja potentiaalia. Nyt näin on silti kuitenkin. Meidän pitäisi miettiä tiettyjä kysymyksiä tässä lausunnossa. Ensinnäkin luin komission koko päätöksen ja perustelut sille. Ensinnäkin tämä komission ehdotus tuli yhteistyön seurauksena, kuten päätöksessä on kuvailtu. Eli komissio on kuullut pk-yrityksiä ja yrityksiä. Tästä on otettava opiksi, jos jokin ohjelma ei tuota tuloksia ja täytä potentiaaliaan, ennen kaikkea kun on kyse yhteisyrityksestä, niin silloin komissiolle pitäisi olla velvollisuus tehdä tällaista kuulemista. Tässä ei ole kyse pelkästään biopohjaisesta teollisuudesta, vaan myös muista yhteisyrityksistä, nimittäin pitää tehdä enemmän yhteistyötä. Tämä on ensimmäinen huomio. Toiseksi, jos tämä toimii, jos tämä auttaa yrityksiä osallistumaan paremmin, niin seuraava kysymys olisi sitten, mitä voimme ottaa tästä opiksi muita yhteisyrityksiä varten. Se on yksi asia, joka pitää mielessä. Tämä on oikeastaan perustavan alatuinen muutos rahoitusmekanismeihin ja toisaalta se voisi myös toteuttaa, tuottaa lisäpotentiaalia myös muissakin tapauksissa. Toisaalta, jos tämä menee pieleen, niin silloin tämä valiokunta joutuu siitä myös vasta, vastuuseen. Eli minun mielestäni jo yhteisyrityksillä pitäisi olla todellinen vastuu miettiä, mitä on opittu tästä muutoksesta. Näin pitäisi tehdä vuosikertomuksessa. Ja mehän tietysti käsittelemme näitä vuosikertomuksia vuotuisesti, joten meidän pitäisi nyt omissa kommenteissamme tähän lausuntoon sanoa vaatia, että yhteisyritysten pitäisi miettiä, mitkä ovat tämän edut, miten tämä on toiminut, miten ollaan saatu luotua lisäarvoa EU-kansalaisille ja veronmaksajille. Meidän siis pitäisi nyt jo vaatia, että nämä kokemukset analysoidaan ja dokumentoidaan olen valmis tekemään kyllä mielelläni yhteistyötä herra Flanaganin kanssa, jotta saamme nämä asiat otettua mukaan. Eli minun mielestäni pääviesti tälle valiokunnalle on, että jos lähdemme tälle muutoksen tielle, niin, ja tämä muutoksen tiehän on aivan välttämätön ja hyödyllinen, niin silloin meidän pitää samalla ottaa opiksi näitä, näistä muutoksista ja kertoa, dokumentoida sen hyödyt. Kiitos. Kiitos seuraavaksi kollega Labajova. Be very sure because just to, to agree with uh, the reporter and the shadow reporters that the proposal for amendment is a must. Ehdotus on tärkeää, koska nykyiset oikeuspuitteet tekevät hyvin vaikeaksi BICn jäsenten noudattaa sitä. Meillä on tällainen yleiskuva, se on hyvin tärkeä ja yksi varjoesittelijä käsittelee tätä yhteisyritystä, joten voimme saada tällaisen hyvin laajan kuvan. Haluan kiittää esittelijää tehdyistä esityksistä, jotka johtavat joustavuuteen. Ajattelen, että voidaan pyytää rahoitusta muistakin lähteistä kuin Euroopan unionin budjetista. Seuraavaksi kollega Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kuunnellut tarkkaavaista analyysiä, jonka esittelijä mutta todellisuus, ajatellen tuloksia, joita on syntynyt yhteisyrityksestä, ovat asia vuoden 2014 äh, asetuksen artikkeli osoittaa, että tämä ei ole toiminut. Yksi ehto, joka asetuksessa oli se, että tämä teollisuusalueen yhteenliittymä antaisi osuutensa, joka oli 122,5 miljoonaa euroa, mutta se on 0,75 miljoonaa euroa. Komissio on se, on sitten tehty ehdot sille, että teollisuusalan yhteenliittymä siinä mukana osumassa toiminnassa. Minusta olisi hyvin tärkeää, rouva puheenjohtaja, katsoa miksi tämä ei ole toiminut – tämä yhteisyritys, miksi se on toiminut teollisuuden kannalta. Tästä ehdotuksesta ei se ole tullut niitä vaikutuksia, joita odotettiin, ja minua huolestuttaa esityksessä on se, että syntyy sellainen vaikutelma, että, että annamme anteeksi tehokkaan, tehottoman rahoituksosuuden toteuttamisen tälle teollisuuden yhteenliittymälle, ja ajattelen sitä, että tällä konsortiolla ei näyttäisi olevan mitään kiinnostusta osallistua näihin hankkeisiin, jossa, josta ne eivät saa riittävästi tietoa sen osalta, onko niiden osa, osallistuminen kannattavaa näihin. Minä haluaisin saada selvempää tietoa siitä, miksi tämä ei ole toiminut ja onko todellakin kaikki niin yksinkertaista, että se voidaan vain toteuttaa tällä asetuksen muutoksella? Haluaisin kuulla komissiolta, mitä ovat seuraukset siitä, että puuttuu tehottomuutta eh, tavoitteiden saavuttamisessa. Eh, ja lopuksi vielä herra rouva puheenjohtaja, miten tulemmeko me tässä suosimaan sinomaan suurten yritysten suosiota eh, edistyt, etenemistä tässä yhteisyrityksessä. Näyttää selvästi siltä, että tämä ei ole toiminut, ja minä haluaisin kysyä, onko kaikki tollakin niin yksinkertaisesti, voidaan hoitaa asetuksen muutoksella, koska yritykset, jotka ovat osa tätä yhteenliittymää, voivat, sit, voivatko ne todellakin tätä kautta toimia tehokkaammin, mutta haluaisin tullakin tietää, onko ne tämä uusi menettely, tämä asetuksen muutos, tuleeko se johtamaan siihen, että teollisuusalojen yhteenliittymä todellakin tulee täyttämään tämän velvoitteensa? Haluaisin vain sanoa, että meillä on ympäristövaliokunnan kanssa yhteinen kokous. No very briefly, very briefly. Kollega Hei seuraavaksi. Ihan lyhyesti vain, kun luin komission kertomusta, ymmärsin, että vaikutusten arviointia ei ollut tehty. Eli komission pitäisi sanoa, miksi, miksi siis ei ole tehty täysimääräistä vaikutusten arviointia. Se pitäisi meille selittää, miksi ei ole tässä tapauksessa käytetty tätä metodia, koska kyse on kuitenkin suurista rahoista. Kiitos. Seuraavaksi rouva Fontek, Fonteki tutkimuspääosastosta. Toivottavasti hän voi vastata kysymyksiin. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, huomenta. PPI-aloite on tulossa puoliväliin. Yleinen vipuvaikutus vuoteen 2016 mennessä on laskettu 2,6, mikä tarkoittaa, että yksi euro julkista rahoitusta aiheuttaa, tai siihen liittyy 2,6 euroa, 2,6 euroa yksityistä. Tämä on hyvin lähellä tavoiteltua vipuvaikutusta lopussa, joka olisi 2,8. Tässä haluan painottaa, että tämä on suurin seitsemässä yhteisyrityksessä, jotka ovat horisontti 20-20 ja vahvistaa sitä, että yksityiset tulevat mukaan vahvasti. Projektitason muutokset lisäävät vipuvaikutusta ajatellen aloitteessa olevaa veronmaksajien rahaa, lisää työpaikkoja ja kasvua joilla saadaan aikaan se, että jotta päästään tavoitteeseen. Komissio ei ole vielä keskeyttänyt, mutta jäädyttänyt 17 miljoonaa euroa, jotta voidaan EUn taloudellinen intressi taata odottaa tätä muutosta. Ja haluamme kiittää herra Flanagania tästä myönteisestä lausunnosta, lausunto, lausuntoluonnoksesta. Tämä on olennaista aloitteen kannalta. Komissio valvoo ja kiinnittää kovasti huomiota tuloksiin, joka tulee teollisuusalojen rahoitusosuuksista ja tämän muutoksen avulla todennäköisesti päästään vielä suurempaan vipuvaikutukseen kuin joka nyt on. Haluaisin painottaa, että PK-yritysten rahoitusosuus on noin 120 miljoonaa, joka on noin 30 prosenttia EU-osuudesta, joka on tavoitteen enemmän kuin tavoite on horisontti 2020. Toivottavasti tämä vastasi kysymyksiin. Kiitos. Also ich möchte, ich möchte, ich muss weitermachen, es tut mir leid. Kollege Flanagan zum Abschluss. Kollega Flanagan nyt viimeiseksi. Kiitos näistä kommenteista. Kuten elämässä aina, pitää katsoa, minne hyppää ennen kuin hyppää. No, me katsomme nyt ja sitten hyppäämme. Olen kuunnellut tarkkaavaisena kommenttejanne. Tämä on aanutlaituinen asema tai tilanne. Olemme oikeastaan usein eri linjoilla, mutta nyt olemme ainutlaatuisesti samoilla linjoilla. Tarkistusten jättämisen määräaika on huomenna kello kahdelta. Odotan innolla siis tarkistuksia. Kiitos. 4. syyskuuta käsittelemme äänestyksessä tätä kysymystä jälleen. Joten jos teillä on kysymyksiä, haluaisimme, että tuo, siihen mennessä ne selvitetään. Sihteeristö auttaa siinä. Me, meillä on tässä nimittäin tiukka aikataulu. Kiitos. Sitten seuraava esityslistan kohta. erityiskertomuksen seuranta, Erityiskertomus 9 kautta 2009 kyse on Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston henkilöstövalintatoimien tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Epson johtaja Nicholas David Bearfield on täällä kanssamme. Haluaisimme kuulla, mitä on parannettu. Tässä on taustana myös se, että pääjohtajan virkakausi on loppumassa. Nyt siis aluksi tuli tämä huono erityiskertomus, joten alaisimme antaa nyt kauden lopussa teille mahdollisuuden kertoa, mitä on saanut parannettua. Herra Bearfield. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mahdollisuudesta ja toivon, että pystyn osoittamaan, että olemme tehneet paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana keskittyen ennen kaikkea hyvin hyödyllisiin suosituksiin Euroopan eh, tilintostumistuimen kertomuksessa, jotka liittyivät tähän tehokkuuteen. Niin, mitä olemme tehneet EPSOssa on, että olemme käyneet lävitse perustavanlaatuisen muutoksen työssämme keskittyen neljään alueeseen, jotka pitkälti vastaavat tuomioistuimen suosituksia, keskittyen siihen, miten suunnittelemme tarpeet, miten voimme parantaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta, miten voimme parantaa valintamenettelyjä ja, ja niin, että pystymme houkuttelemaan päteviä ja että saamme aikaan monimuotoisuutta henkilöstössä. Yksi suur, ensimmäinen suositus, siinä todettiin, että henkilöstötarpeista ei olisi tiedottava ajoissa ja yhdenmukaisella tavalla. Tämä oli aivan oikea suositus. Ensimmäinen asia oli se, että otimme käyttöön strategisen henkilöresurssien suunnittelun kaikissa toimielimissä. Se ei ole täydellinen, mutta se toimii hyvin. Ja se on mahdollistanut sen, että olemme voineet saada sopetettua kysynnän ja tarpeen tähän on yhdistynyt vuotuisien kilpailujen sykli, koska monet tarpeet ovat toistuvia, joten ja parempi käyttää resursseja. Tällä tavalla ja täyttää kuitenkin, vasta kuitenkin tarpeisiin, joita toimilimillä on niin, että saadaan oikea määrä henkilöstöä oikeilla profiileilla toimilimille oikeaan aikaan. Että meillä on tällainen kolmen vuoden sykli, joka koskee strategista suunnittelua ja Tätä sopeutetaan vuosittain. Tämä on mahdollistanut sen, että voimme toimia paremmin. Näitä seuraavasta kalvosta, miten toimii käytännössä. Meillä on kolmen pään sykliä kilpailuja vuosittain, jotka, no, jos sanotaan kiinteä aikataulu vuodessa 2010, Tämän vuoksi oli myöskin voimakkaammin läsnä rekrytointimarkkinoilla, koska mahdolliset hakijat tietävät, mistä etsiä. Meillä on hallintokilpailuja myöskin kesällä kirjalan ihmisille ja luoden lopulla avustajille. Ja tätä kautta eh, me vieressämme myöskin näiden taukoina erilaisia erityisasiantuntijoiden kilpailuja. Sitten välintamenettelyjä. Sitten tämä eh, toinen suosio, joka liittyy siihen, että toimittajat tukevat kyllä, eh, meidän pitäisi saada velvoitteita myöskin julkisalan tuoda kaikkia tasapuolisesti ja pyrimme antamaan mahdollisimman tehokkaasti tätä olemme pystyneet leikkaamaan aikaa kuljetuksessa tilannessa valintamenettelyssä jopa enemmän. Ja meillä on hyvin optimisten aikalinja. Ennen vuotta 2009 olemme käyttöön uuden valintamenettelyn. Ja siinä tällainen valintamenettely kesti keskimäärin kaksi vuotta ja loppuvaiheessa oli 50 prosentin mahdollisuus niille, jotka olivat läpäisseet valintamenttelyn saada tulla myös kreditoiduksi, mutta me muutimme tätä niin, että tämä kestää nyt noin 9 12 eh, kuukautta ja olemme myöskin muuttaneet tuloksen siinä, että menet menettelyt ovat avoimempia ja nopeampia. Olemme emme kuitenkaan pelkästään nyt leitneet lepäämään laakereille. Olemme ottaneet käyttöön radikaalin menettelyn tarkistuksen, jossa valitaan sopimuspohjaisen henkilöstön valintaa. Ja tämä vastaa tarpeita tietyissä toimielimissä ja kaikkea komissiossa. Tämä uusi järjestelmä on taloudellisempi ja nopeampi kuin aiemmat järjestelmät. Ja viimeksi kun teimme tällaisen valinnan, se oli vuonna 2009 30 000 ihmistä oli hakijana, heidät joten kaikki kokeili läpi 10 000 läpäisiä ja muutama sata vain valit, rekrytoitu viime kädessä, mikä, mistä voin sanoa, että se ei tulakaan ollut että rahalla. Nyt meillä on, pyydämme pysyvästi ihmisiltä mm, sitä, että he ilmaisevat kiinnostuksen tehtäviä kohtaan, tehdä milloin tahansa. Ja se henkilö, joka on vastuussa palkauksesta, voi käydä lävitse äh, näitä hakemuksia ja voi sitten valita henkilöt, jotka, jotka haluaa haastella. Ja sitten me testaamme vain nuo henkilöt, ja ne, jotka läpäisevät tämä kokeet, menevät sitten haasteltavaksi, mutta kuka taas, joka läpäisevän testin, hänen täytyy tätä testiä uudestaan, koska tulos kokeista säilyy kymmenen vuotta voimassa. Emme siis vain testaa huomattavasti vähemmän ihmisiä, Aikaan myöten tuo henkilömäärä tulee kasvamaan nopeasti, koska Meillä on olemassa suuri joukko jo valmiiksi testattuja henkilöitä, mutta vielä vuoden tai kaksi eh, vielä lävitse 30 eh, 000 nyt voimme tehdä, huolehtia siitä, että vain muutamassa kuukaudessa voidaan hoitaa asiaa. Tämä on siis huomattava eh, parannus aikaa ja myöskin vastineetta rahalle. Sitten sarustus, joka olisi se, että me emme itse asiassa valinneet kaikkia henkilöitä, jotka olisi pitänyt valita. Kun minä tulin EPSOon, vain 61 prosenttia prosenttia eh, tarpeista saatiin katettua eh, tuloksilla. Nyt tätä eh, kalvoa katsoen että miten tässä on edetty ajatellen strategista henkilöresurssien suunnittelua ja näette, miten tilanne on muuttunut. Tämä vuonna 2016 me saatamme 99 prosenttia tavoitteesta täytettyä. Tavoitte oli 120 prosenttia määritellyt, havaitusta tarpeista, määritellyistä tarpeista, joten instituutiot saattavat valita ne henkilöt, henkilöt, jotka he tarvitsevat. Joskus tämä liittyy myöskin tällaiseen hyvin suosittelemään, jossa joku kilpailun läpäisyt henkilö merkittiin vuodiksi puolen vuoteen sellaiseen, josta instituutit olivat kiinnostuneet, mutta tämä järjestelmä on nyt muuttunut, on tällainen yhtenäinen toiminta-asema kaikille, jotta kaikki voivat avoimesti hakea, jotka ovat läpäisseet valintamenettelyyn sellaisia tehtäviä, jotka ovat avoinna heitä varten. Maantieteellinen tasapaino on myöskin hyvin vaikea kysymys, on asia, josta voidaan keskustella erikseen. Me emme voi ratkaista kaikkia ongelmia hyvin taloudellisesti, monimuotoisessa Euroopan unionissa, mutta olemme tehneet kaikkemme houkutellaksemme eh, voimakkaasti hakijoita kautta eh, Euroopan. Jos katsotte sitä, oikealla, keitä on äh, val, palkattu tehtäviin. Tässä ovat varoja, mitä äh, äh, selkeämpi tämä valo on, väri on siinä näet. Silmissä on tummaa sinistä, siellä mä on yliedustettu ja väri on oranssi se on hyvin aliedustettu. Missä on voimakkaita valoja, väriä nähtävissä, niin se on, siinä on selkeä perusmissi Kroatia, joka on liittynyt äsken ja siksi Malta, koska se on pienin ja se valtio ajatellen väestön, mutta joudumme palkkaamaan suhteettoman suuren määrän henkilöstöä nimenomaan kielisektorille. Ja tämä Iso-Britannia on sitten tässä aivan jäljessä, mutta viime kädessä tämä on kuitenkin hyvin tasapainoinen tämä kuva ajatellen sitä, että suurin osa väreistä on hyvin haaleita. Me olemme juuri pyrkineet menemään pitemmälle kuin mitä tuomioistuin esitti, joten ei riitä se, että on hyvä valintamenettely, jos kuitenkaan ei houkutella oikeita ihmisiä, jos olla työnantajana houkuttelevia. Olemme tehneet kovasti työtä saadaksemme eu toimielimet tällaisena työnantajana, joka houkuttelee päteviä ihmisiä. Meillä, meidän merkki meillä on tunnettu vuonna 2009, vuonna 2016. Me olemme nyt numero 15 tässä valmistuneiden opiskelijoiden mielipidetiedustelussa. Me olemme arvostettuin julkisen sektorin työnantaja Euroopassa. Tämä on upea Ajattelen sitä, että on niin monia tärkeitä työnantajia, jotka ovat tässä samassa arviossa olet mukana, kun sijoittuneet näin hyvin, monet ajattelevat todellakin uraa Euroopan unionin puitteissa ja käytämme sosiaalista mediaa myöskin. Emme odota, että ihmiset, jotka meidän puolemme pyrimme e, tämä sen, että koko Euroopan unioni käyttää sosiaalista mediaa yli sata eri EU-alojen e, suurlähettilässä, jotka käyvät korkeakouluissa ja käyvät kertomassa ja ovat tehtävistään ja työstään. Meitä arvosteltiin myös siitä, että meillä ei ollut riittävästi hallinnointitie, tarvittavaa tietoa, ja toki oli perusteltua. Meillä on nyt tietoa niin, että voimme tehdä päätöksiä, jotka perustuvat tietoihin ja varastat sen, että me saavutamme tavoitteet. Tärkeää tälle valiokunnalle on tietysti se, mitä on, mitkä ovat kustannukset Ajattelen kustannuksia siitä, mitä, miten paljon maksaa se, että palkataan ihmisiä kansainvälisissä yrityksissä julkisella sektorilla. Ja vuonna 2009 jo olimme jo halvimpia, jos katsotte tuota oikeassa olevaa pilaria, koska keskimäärät ovat 40 000 kaikissa kansainvälisissä järjestöissä, siis keskimäärin, mutta olemme pyrkineet parantamaan tilannetta tämän, tämän osalta, olemme tehneet yhteistyötä toimintojen kesken niin, että olemme saaneet kustannuksia tuo kolmanneksella, olemme voineet seurata kustannusten kehitystä, olemme pyrkineet myöskin jakamaan kustannuksia äh, sen mukaan, minkä tyyppisestä alkumenettelystä on kysymys, on tärkeää havaita, että kustannukset eivät ole nousseet, vai äh, äh, jos verrataan tätä täysiin palkkauskustannuksiin, siis pelkää palkkakustannuksia, jotka ovat 5,5 äh, miljardia 35 vuoden uralta, ja tämä on aika vaatimatonta ajatellen, että Tämä, jos ajatellaan sitä, että pitää varmistaa, että henkilö on todellakin oikea henkilö, joka on palkattu. Mitä ovat haasteet? On tärkeää ottaa esille ne haasteet, joita olemme kohtaamassa. Meillä on vakavia haasteita kaikille toimielimille. Ensinnäkin toimielimillä on henkilöstö, joka on ikääntymässä. Suuret ikäluokat ovat nyt eläköitymässä. Noin kolmessa komission henkilöstö tulee noin tämän kymmenen vuoden aikana menemään eläkkeelle ja puolet parlamentissa, joten meillä on todellakin pulaa tietyistä taidoista. Mutta mikä on sitten seuraava sukupolvi, sen odotukset ovat toisenlaisia työstä, työnteki, työnantajista. He eivät välttämättä kiinnosta ura yhden työnantajan palveluksessa, että he ovat hyvin erilaisia, haluavat erilaisia asioita. Ennen kaikkea, mikä on hyvin myönteistä, he haluavat työtä, joka on mielekästä. Mehän, meillä on tässä hyvin voimakas tarjous, se, että tullaan työskentelemään Euroopan unionin palvelukseen osaksi projektia, niin että voi henkilökohtaisesti myöskin antaa panoksia Euroopan tulevaisuuteen. Uh, ja sitten sellaiset kohdat, jotka liittyvät uh, uran etenemiseen ja siihen, miten toimielimistä työskennellään, miten käytetään tekniikkaa, ne ovat vähemmän houkuttelevia. Se, mitä me näemme yhä lisääntyvässä määrin – on se, että monissa maissa on tiukkaa kilpailua huippuosaajista. Muissakin EU-jäsenvaltioissa on käynnissä katsoen täystyöllisyys, historiallisesti korkea työllisyyden taso, joten on hyvin vaikea saada ihmisiä tulemaan Euroopan unionin palvelukseen. Myöskin odotuksia liittyvät julkisen sektorin se, että meidän pitää lisätä monimuotoisuutta, myöskin kansalaisten monimuotoisuutta palvella on lisääntynyt ja myöskin äh, monimuotoisuutta kyvyissä ja, ja tämä on asia, että täytyy ajatella huom- ottaa huomioon tulevaisuutta ja nopeita muutoksia tulevaisuudessa. Ja lopuksi vielä on vaikea sanoa, että kaikki olisi täydellistä, on paljon vielä parantamisen varaa, paljon tehtävää. Kuitenkin olemme onnistuneet vakiinnuttamaan itsemme huippuosaamisen keskuksena omallisella, omalla alueella. Me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ammattialan alojen äh, yksityiskeskuksen kanssa. Me olemme että yhteistyötä kansainvälisten rekrytoijien kanssa jos Suomi vaihtaa tietoa parasta käytänteistä ja antaa mahdollisuuksia parantaa toimintaa. Tämä on myös tunnustettu. Me olemme olet mukana YK, äh, olen sanonut YK pyöräilypöydä, äh, joka käsitteli urakehitystä, äh, palvelun kunnustunnusta siitä, miten olemme toimineet. Me olemme houkuttelevimpia tuomioistuimen työnantaja Belgiassa. Olemme saaneet tästäkin palkintoja, muitakin palkintoja. Joten minä toivon, että olemme ottaneet tuollakin vakavasti en pelkästään sitä, mitä on totesi, vaan myöskin muun arvostelun, jota on esitetty. Uskaukseni me olemme nyt pystyneet vastaamaan haasteeseen. Me pystymme tarjoamaan parempaa palvelua toimielimille ja antamaan paremman kuvan kansalaisille, koska saattaa olla, että heidän ainoa yhteytensä instituutio on se, että he ovat yhteydessä EPSOon hakiessaan jonkun eh, palveluksen menestyvät tai eivät tässä menettelyssä toivon, että he saavat myönteisen kuvan. Jos me voimme varmistaa Euroopan unionin julkisen sektorin palveluiden tulevaisuuden siis, niin meidän työtä kovasti, että meidän pyrkiä kattamaan, huolehtimaan sitä, että henkilöstön palkkaamisen jana lyhenee entisestään. Kiitos. Ein bisschen beeindruckt. Kiitos. Täytyy sanoa, että tämä teki kyllä vaikutuksen. Kollega Ajala Sender on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä, joka vastaa niihin suosittuihin valtuuksiin, joita tilintarkastustuomioistuin teki omassa erityiskertomuksessaan vuodelta 2009. Haluan kiittää erityisesti herra Bierfeldia siitä, miten hän on pyrkinyt tämän siihen, että on tällainen nykyaikainen rekrytoiva yritys, niitä haasteita, joita olemme kohtaamassa. Haluaisin kysyä asiasta, joka on tällainen unen eh, henkilöstön universumi. Siis onko pystytty havaitsemaan jotakin erityispiirteitä eri toimielinten välillä, koska kysymys on tällaista yleisosaajista, mutta siis millä tavoin on, mikä on tilanne, onko sellaisia keskuksia ovat houkuttelevimpia kuin toiset, ja miten on, onko tapahtunut tällaista jonkinlaista harmonisointia, yhdenmukaistamista näiden eri keskusten kesken, on, onko jotakin sellaisia, jotka on vähemmän houkuttelevia eh, paikkoja ajatellen palkkausta. Sitten mikä on Epson suhde kansallisiin asiantuntijoihin, ajatellen että vaihtoja, joita on siis sellaisia kansallisia asiantuntijoita, jotka tulevat työskentelemään toimielimissä, ja toimielinten virkamiehet, jotka vuorostaan työskentelevät vaihdossa kansainvälisissä kansallisissa hallinnoissa ja sitten ne, jotka saavat apurahoja. Onko teillä lukuja siitä, millä tavoin nämä parantavat tai mutkistavat eh, tilannetta ajatellen koko tätä kokonaisuutta, vaan onko olemassa jokin malli, jolla voidaan parantaa eh, tätä eh, ilmapiiriä tai muuta. Sitten tämä 2009 kertomuksessa, nyt on siis vuosi 2017, onko kriisiin vaikuttanut siihen, miten henkilöstä palkataan? Minun maassani Espanjassa esimerkiksi Euroopan unionin äh, tarjoamat mahdollisuudet ovat muuttuneet kiinnostavimmiksi silloin, kun äh, tämä on hyvin tärkeä monille nuorille, jotka eivät havaitse äh, työtä, löytä työtä Espanjassa. Mikä on tässä tilanteissa eroja eri kansallisuuksien välillä? Ja sitten palkkakysymys ei kenties ole kaikkein tärkeä, mutta kuitenkin – Joissakin jäsenvaltioissa tämäkin saattaa olla jarruttava tekijä siinä, ajatellen myöskin elintasoa ja vastaavia kysymyksiä ja muita tekijöitä. Te olette puhunut tässä monimuotoisuudesta, minusta tämä oli hyvin mielenkiintoista, mutta onko teillä jokin malli ajatellen näitä ajatellen virkamiehiä, jotka tulevat kolmansista maista, eli onko mahdollista avata jokin ovi henkilöille, joilla on toisenlainen tausta, jotka eivät ole puhtaasti eurooppalaisia taustaltaan, esimerkiksi henkilöistä, jotka ovat, jotka ovat peräisin maahanmuuttajaperheistä, sekin voisi parvella tällaista tulevaisuuden profiilia, kun ajatellaan niitä ongelmia, joita meillä on, siis väestö, joka ikääntyy ja on vähän kiinnostusta. Kollege Salafranca, bitte. Seuraavaksi kollega Salafranca. Minäkin haluan kiittää Epson johtaja esityksestä, joka, Epson, joka vastaa siis henkilöstön valinnasta istutuessa, mikä on hyvin tärkeä ja unimutkainen tehtävä. Minä haluaisin kuitenkin tarttua kahteen asiaan, ei niihin, jotka Rova Ajala otti esille, mutta joka samantyyppistä perspektiivistä haluaisin kysyä, onko onko kriisi Euroopan, ei se talouskriisi, vaan tämä kriisi yleisemmin, on, joka liittyy Euroopan rakentamiseen, onko se vaikuttanut siihen, miten nuoret, nuorten määrä, nuorten määrä jotka haluavat olla osa instituutioita, joita olla mukana rakentamassa Eurooppaa, ja toisaalta ajattelen turvallisuussyitä, siitä tullaan työskentelemään tällaisen äh, hallintoon, joka on Euroopan unionissa, siis nyt kun on tätä kriisiä, joka liittyy Euroopan rakentamiseen, Onko puutetta kiinnostuksesta vai onko tällainen päinvastainen? Sitten te puhuitte hyvin tärkeästä tällaisesta sukupolviuudistuksesta, joka liittyy eläköitymiseen, joka on hyvin tärkeä ajatellen instituutioiden henkilöresursseja. Haluaisin tietää, miten tämä on toiminut palkkaamisessa, jos ajatellaan näitä valintamenettelyjä, onko niissä suuntauduttu tällaisiin kysymyksiin kuin kokemus tai se, miten tunnetaan istuuden välisiä suhteita, mitä pätevyyttä on äh, kaivattu. Siis, eli haluaisin kuulla tällaisen, onko analysoitu näitä valintamenettelyjä ja sitten myöskin ajatellaan näitä äh, läpäisseiden listoja, nehän eivät takaa Sehän on yksi tyypillinen piirre tällä menevät takaa sitä, että henkilöstö, joka on, tulee myöskin saamaan työpaikan instituutioissa, tarvitaan tukea, pitäisi olla jonkinlainen jokin, pitäisi jollakin olla niin, että jollakin tavoin tällainen vaikea valintamenettely myöskin muuttuisi sitten työpaikaksi, mitä voitaisiin tuollakin tukea niitä, jotka ovat kaikkein pätevimpiä. Kiitos. Um Kollega Kaadenbach, mahdollisimman lyhyesti, kiitos. Yritän puhua lyhyesti. Tämä ei ollut tilintarkastustuomioistuinten suositusten osa, mutta olisi siltikin mielenkiintoista tietää. Mikä on kantanne harjoitteluista, koska uskon, että se, että tietysti prosessin osana olisi järkeä, jos meillä olisi nuoria ihmisiä, joilla olisi jo kokemusta toimielimistä kerättynä. Meillä on täällä aina harjoittelijoita, mutta sikäli kun tiedän, niin nämä menettelyt siihen eivät ole kovin selkeitä. Meillä on aika paljon niin kutsuttuja epätyypillisiä harjoittelijoita, joista ei oikeastaan tiedetä, että miten menettely siinä on sujunut. Tämä ei ole kovin avointa. Onko teidän puoleltanne tähän jotain ikään kuin suunnitelmia tai parannusehdotuksia, että tässä olisi tulevaisuudessa enemmän avoimuutta? Kollegi Liberatski, auch bitte. Liberatski myös mahdollisimman lyhyesti. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä esityksestä, jonka kuulimme. Tiettyjä muutoksia on havaittavissa parempaan suuntaan, mutta siltikin kysymyksiä avoimuudesta aika olennaisia koko prosessissa, rekrytointiprosessissa. Usein tulee kysymyksiä tai ainakin moitteita, että avoimuutta puuttuu, läpinäkyvyyttä ja tulee esiin kohtia, kuten maantieteellinen jakautuminen, tasapaino. Tässä on vertailtavissa olevia jäsenmaita koon suhteen, Espanja ja Puola. Ja Puolasta oli kolme kertaa vähemmän hakemuksia kuin Espanjasta, mutta viisi kertaa vähemmän valittuja. läpipääsirimäärän suhteutettuna, eli aliedustus. Mutta ei tämä nyt niin suuri kuitenkaan ole, mutta siltikin on niin, että puolen tyyppiset valtiot ovat aliedustettuina. Voisitteko kertoa, onko joitakin tyypillisiä heikkoja kohtia tietysti jäsenvaltiosta tulevilta, tulevilla hakijoilla, koska kannattaisi tietää, että mikä tämän asiantilan syy on. Onko jäsenvaltion koulutusjärjestelmässä syy koulutustiessä tai joku muu syy? Kannattaisi yrittää ymmärtää tätä. Ja sitten seuraava kysymys. Onko tehty analyysejä jälkikäteen, eli että olisi arvioitu henkilöstövalintojen osuvuutta? Eli henkilöt, jotka pääsivät läpi, olivatko äh, läpipääsy ikään kuin aiheesta? Aber fehlt mit den bekannten zeitlichen Einschränkungen. No niin, äh, sitten Bearfield, olkaa hyvä. Meillä on kuitenkin tässä hyvin vähän aikaa enää. Kiitos puheenjohtaja, teen parhaani. Totta kai EPSO, mitä tulee nyt ensimmäisen kysymykseen, niin EPSO yrittää valita henkilöitä kaikille toimielimille, eli me todellakin puhumme selkeästi eri toimielinten eri rooleista ja niiden eri sijaintipaikoista. Totta kai joillakin toimielimellä on korkeampi profiili, kuten Euroopan parlamentilla tai komissiolla, kun taas esimerkiksi komiteoilla voi olla hieman alhaisempi profiili, mutta kyllä hekin saavat tarvitsemansa työntekijät. Ja tietysti houkuttelevuudessa on myös eroa maantieteellisestä syystä. Luxemburgiin on vaikeampi saada useista syistä työntekijöitä kuin Brysseliin. Ehkä elinkustannukset ovat tässä pääasiallinen syy. EPSOlla ei ole minkäänlaista roolia näissä lähetetyissä kansallisissa asiantuntijoissa ja heidän valinnassaan tämä on kansallisten tahojen hommaa, joten en voi sanoa siitä mitään. Harjoittelijoista seuraavaksi. Harjoittelijat ovat tärkeä pätevyysreservi toimielimille ja me teemme läheistä yhteistyötä koulutuslaitosten ja instituutioiden välillä, äh, kanssa, jotta voimme selittää siellä myös, miten hakumenettelyt toimivat. Meille on selvää, että monet, jotka, joista tulee EU-virkamiehiä, ovat sitä ennen tehneet harjoittelun. Ja yritämme tarkastella paremmin näitä, näitä uria, eli oh, ollaanko ensiksi harjoittelussa ja sitten määräaikaisessa sopimuksessa ja sitten päädytään virkaan. Tämä on melko tyypillinen urapolku. Me siis teemme hyvää yhteistyötä harjoittelijoiden kanssa, sillä kyse on hyvin pätevistä nuorista, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta instituutioihin. Talouskriisillä on ollut valtava vaikutus työhömme. On fakta, että useissa jäsenvaltioissa on korkea nuorisotyyttömyyden taso. Ja tämä on lisännyt hakemuksia Kreikasta, Espanjasta, Portugalista ja Italiasta, kuten voidaan odottaakin. Ja toisaalta sitten taas Saksassa työllisyys on korkealla tasolla, elintaso on korkealla ja sieltä on sitten taas helpom, eh, vaikeampi saada hakijoita. Totta kai palkkataso on myös tärkeässä roolissa, on houkutteleva tehdä EUlle töitä, jos tulee jäsenvaltioista, joissa keskipalkka juuri valmistuneelle on sadoissa eikä tuhansissa euroissa. Esimerkiksi Tanskasta on hyvin vaikea saada hakijoita. Tanskassa palkkataso on korkealla, mutta kyse ei ole pelkästään siitä, vaan kyse on myös muista tekijöistä, kuten esimerkiksi asenne EU-hun, elämänlaatuasiat. Joissakin maissa elämänlaatu on hyvin korkealla. Ei kyse ole pelkästään rahasta. Ihmisiä on vaikea siis houkutella pois näistä maista. Olemme keskustelleet monien jäsenvaltioiden kanssa ja Brysselistä on tullut nimittäin ongelma viime vuoden terrorihyökkäysten jälkeen. Monet miettivät kaksi kertaa, haluavatko muuttaa Brysseliin vai ei. Tämäkin vaikuttaa olevan yksi tekijöistä. Me todella haluamme keskittyä moninaisuuteen. Me olemme katsoneet, mistä eh, hakijat tulevat, ennen kaikkea AD5-virkakilpailuihin. Eh, he tulevat eri akateemisilta aloilta eri yliopistoista, joten kyllä käsittääkseni saavutamme hyvin moninaisen hakijaryhmän, mutta emme tarpeeksi moninaista vielä. Me yritämme saada ta- saa tavoitettua myös vähemmistöryhmät koko EUn alueella. Maahanmuuteen kohdalla tietysti ongelmana on se, että hakijoilla pitää olla EU-passi, mutta jos heillä on EU-passi, niin silloin mitään esteitä olemme yritämme siis saada tavoitettua myös vähemmistöryhmät ja myös hakijat, joilla on jokin vamma. Tähän tietysti vaaditaan myös instituutioilta tiettyä ponnistelua. Me emme näe minkälaista kriisiä luottamuksen kohdalla. Itse asiassa päinvastoin nuorten parissa on meidän käsittääkseni edelleen vieläkin voimakas motivaatio nuoret näkevät usein EU-toimielimille työn tekemisen mahdollisuutena tehdä osansa yhteiskunnassa. Eli me uskomme, että tämä motivaatio ei, sitä ei välttämättä voi mitata tällä vanhalla EUn monivalintatestillä, joka on usein mahdoton päästä läpi, jos ei elä Brysselissä, jos ei ole tässä EU-kuplassa, jos ei ole saanut näitä aikaisempia 250 kysymystä, mutta me olemme kyllä tehneet analyysejä, jotta voimme ymmärtää hakijoiden motiva- motivaatioon. Me yritämme siis testata myös ihmisten motivaatiota, kun he hakevat näitä paikkoja. Ja me uskomme, että saamme hyvin motivoituneita hakijoita. Komission tehty vuosien ajan akateemista tutkimusta ja siellä on todettu, että eurooppalainen motivaatio ei ole heikentynyt vuoden 2010 jälkeen. Ihmiset ovat edelleen yhtä motivoituneita. Reservilistoista olemme mielestämme kyllä parantaneet järjestelmää ja nämä vara luettelo on kyllä, sen pituus on paljon paremmin sopeutettu olemassa oleviin, saatavilla oleviin paikkoihin ja tietoihin saatu on, tietojen saanti on saatu myös paranemaan. Aikaisemmin piti tuntea jokin, jokun henki, eh, henkilö toimielimessä, jotta saisi tietoja. Se, olisi, se on tietysti epäoikeudenmukaista. Eli eh, tiettyjä vanhoja varasia luetteloita pitäisi saada vielä suljettua kyllä, mutta muuten järjestelmä on kyllä parantunut. Harjoittelusta puhuinkin jo, ne ovat hyvin tärkeä osaamisen reservi meille – minä itse ajaisin sitä, että olisi pelkästään maksettuja harjoitteluita, mutta me teemme kyllä hyvin tiivistä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa. Muissa maailmanlaajuisissa järjestöissä olemme nähneet, että, että harjoittelijoita käytetään vieläkin tiiviimmin pätevyyden reservinä Eli luodaan tiivimpi linkki sen välille, että harjoittelijat ehkä pääsevät seuraaviin tehtäviin helpommin. Tätäkin ehkä voitaisiin parantaa, mutta tämä olisi tuleva tehtävä vielä. Usein näemme ihmisiä, jotka pääsevät virkakilpailusta läpi, jotka ovat aikaisemmin olleet jo toimielimissä. Eli todellakin me saamme usein harjoittelun kautta ihmisiä haukuteltua toimielimiin ja sitten he löytävät intohimonsa tehdä EU-tasolla töitä. Meillä on tarkat prosessit käytössä kaikilla tasoilla. Kaikki saavat tietoa, kaikki saavat arvosanansa, jos he tulevat assessment centeriin, he saavat tietää tuloksensa Eli me annamme myös kvalitatiivisia kommentteja heidän suoriutumisestaan testeissä, ja tämä on poistanut paljon turhautumista. Joistakin jäsenvaltioista tulevien hakijoiden kohdalla on ongelmia. Esimerkiksi Puolassa on vaikea saada houkuteltua hakijoita. Emme oikein tiedä miksi. Me tarkastelemme tätä puolalaisten viranomaisten kanssa. Olemme järjestämässä syksyllä seminaarin näissä fokusmaissa, niin sanotusta fokusmaissa, seitsemässä maassa, äh, Irlanti, Saksa, Ruotsi, Tanska ja Puola. Ja olemme kutsuneet näihin äh, tapahtumiin esimerkiksi äh, puolalaisia viranomaisia. Yritämme katsoa, mitkä ovat nämä tavat, joilla voisimme houkutella hakijoita tiivissä yhteistyöstä kansallisten tahojen kanssa. He tuntevat paikan päällä tilanteen ja yritämme tehdä heidän kanssaan todellakin kumppanuus, kumppanuuksia saada aikaiseksi, jotta voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitos puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Sie haben äh, wirklich, also ich bin wirklich beeindruckt von den... Kiitos. Olen hyvin vaikuttunut näistä edistysaskeleista ja Epson pitää nyt todellakin osoittaa, että tässä ei ole vielä työtä saatu päätökseen, vaan